Okay, colleagues, can I bring the meeting to order? First of all... No niin, arvon kollegat. Olette saaneet esityslistan luonnoksen käyttöön. Voidaanko se hyväksyä? Hyvä, kiitoksia. Ja muistuttaisin teitä siitä, että aikataulu on hyvin joustava, koska meidän täytyy pitää huomiset äänestykset mielessä. Eli voi olla, että huomenna joudutaan pikku breikki johonkin väliin lisäämään, mutta yli parisataa tarkistusta on jätetty, mutta kompromisseista johtuen, niin välttämättä niin monista tarkistuksista ei tarvitse äänestääkään, mutta tarkoituksena olisi kuitenkin aloittaa äänestykset huomenna kello yhdeksän. Nyt päästään käsittelemään uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamistekstiä ja sitten uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamista. Valmistelijana toimii kollega Gardia Zaval Rubial. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aion lyhyesti hiukan selittää tilanne tilannetta, jossa tässä olemme. Kysymys siis kahdesta lausunnosta, jotka koskevat hiilidioksidipäästöjä sekä henkilöautoja koskien että keveitä kuljetusajoneuvoja. Tarkistuksia on noin 80 henkilöautoihin ja hiukan vähemmän sitten näistä hyötyajoneuvoista koskevaan lausuntoon. On melko selvää, että eri ryhmien kannat ovat kovin erilaiset ja joissakin tapauksissa hyvin erilaiset. Ajatellen sitä, että on ehdotuksia, joita on vaikea saada sovitettua, mutta teemme työtä poliisiryhmien kesken ja viime viikolla meillä oli kokous, jossa yritettiin äh, lähentämään näitä kantoja. Viime viikolla saatoimme nähdä joitakin kompromissiesityksiä, joita esittelin eri poliittisille ryhmille ja saatoimme katsoa, että periaatteessa oltiin pääsemässä sopimukseen vaikkakin näinä viime päivinä. On kuitenkin nostettu uusia eri mielisyyksiä, eri kantoja. Keskustelu on hyvin tärkeä. Ajattelen sitä, että kannat ovat olleet hyvin kaukana. Edelleenkään meiltä ei ole kompromissitarkistuksia, jotka olisivat sataprosenttisesti sovittuja. Ja ehdottaisin, että tänä iltana eri ryhmien edustajat voisimme tehdä työtä saadaksemme hahmoteltua näitä, ei ehkä yksityiskohtia, mutta kysymys on kuitenkin tärkeistä asioista, joista on päästävä vielä sopimukseen, niin että huomenna, kun äänestämme näistä lausunnoista, olisimme päässeet sitten sopimukseen. Sanon tämän siksi, että viime kädessä, jos me emme saa aikaan sopimusta, se olisi jollakin vahinko, koska olisi mahdollista muuttaa siis tätä lausuntoa, kun te tiedätte, että viime kädessä ympäristövaliokunta ja teollisuusvaliokunta ottavat asian kantaa, mutta mm, liikennevaliokunta tulisi esittää, esittää myöskin asian kantansa. Ja mm, on joitakin asioita, jotka ovat edelleen mutkikkaita, kuten miksi tavoite pitkällä tähtäyksellä. Meillä on jokin tavoite, joka on suuntaa antava vai ei vuotta 2020 vuotta 2025 varten ja sitten nämä äh, super äh, alternativa superbonukset, superbonukset, jotka voitaisiin sopeuttaa lähemmäksi todellisuutta ja voitaisiin niiden kautta auttaa enemmän teollisuutta pohtien nimenomaan uusia tavoitteita. Ja tämä voisi olla myöskin oikeudenmukaisempi ehdotus tässä ryhmässä on kuin valikossa poliittisia ryhmiä, jotka voisivatkin siis katsoa näitä kompromisseja ja pyritään siis löytämään kuitenkin sopimusta asiasta, mutta nämä siis yksityiskohtia, jotka ovat olleet suinkaan vähäisiä. Vetoaisin kaikkiin, että ponnistelisimme. Ymmärrän, että meillä kaikilla on hyvin erilaiset kannat, mutta pitäisi päästä sopimukseen ja saada selkeä kanta valiokunnalle. Ajatellen komission esitystä ja meidän täytyy myöskin katsoa se, mitä on tapahtunut myöskin teollisuusvaliokunnassa, jossa eri poliittisilla ryhmillä myös oli hyvin ristiriitaisia mielipiteitä, mutta kaikki ovat kuitenkin eh, keskittyneet siihen, mitkä ovat ne linjat, joita ei kukaan halua ylittää. Ja on pyritty samaan aikaan kompromissi, joka voitaisiin sitten hyväksyä, joten minä toivon, että pääsemme illalla sopimukseen, niin että huomenna voimme äänestää lausunnosta kaikki yhdessä täällä valiokunnassa, ei muuta. Thank you very much for the PPE. Paljon kiitoksia ja sitten kollega Florence kansanpuolueen nimissä, olkaa hyvä. Se sama. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Alkuun haluaisin kiittää valmistelijaa tehdystä työstä. Tämä oli miellyttävä työskentelyilmapiiri vaikka emme välttämättä aina olleetkaan asioista samaa mieltä, mutta tavoitteena kuitenkin oli tehdä oikeita päätöksiä sekä ympäristön että ajoneuvojen puolesta, vaikka nopeittenkin avoin autojen puolesta, kunhan ne ovat vain vähän ruokaisia ja tehokkaa, kustannustehokkaita. Niin, mitä tulee kompromissitarkistuksen yksi, sen voimme hyväksyä ilomielin. Mitä tulee kompromissi kakkosen se aiheuttaa kyllä päänvaivaa. Nykyisessä muodossaan se ei meille vielä käy, mutta ehkä me voimme viilata muotoilua toimivammaksi. Nämä kaksi lukua, jos sanotaan, että ne eivät ole sitovia. No siinä oma ehdotukseni. Heitin tämän vain ilmaan omana ajatuksenani. Niin mielestäni ei olisi niin hyvä, jos tänne heitetään vuodelle 2025 joku luku 65. Jotkut näin haluavat tehdä, mutta eiköhän tämä ole mahdollista ja jotenkin laskelmoitavissa oleva tavoite. Eli meillä pitäisi olla jonkinlainen haarukka, jotta me tiedämme, mihin suuntaan ollaan menossa. Joten ehkäpä tähän voitaisiin jonkinlaiset luvut laittaa, mutta Tähän voidaan palata lopuksi vielä. Sitten kompromissitarkistus kolme, sen voimme hyväksyä, jos 2,5 gramman taakse lisätään vielä maininta siihen, että kyse on per vuosi. Sitten nelonen testisykli, ehdotus se hyväksytään kans. Sitten kompromissi viisi, siihenkin liittyvä sykli, sen voidaan hyväksyä. Ja Tämä pätee myöskin kevyisiin kuljetusajoneuvoihin, en halua lähteä toistamaan kaikkea. Mehän tiedämme oikeastaan noin suurin piirtein, mistä on kyse. Ja siinäpä oikeastaan kaikki. Kun tulin Brysselin vaalipiiristä, niin ajoin pitkän matkaa ja kuulin tutkimuksesta selvityksen, jonka mukaan poltettavat resurssit eivät olekaan niin mittaamattoman suuret kuin toivoisimme, ja tästäpä syystä onkin paikallaan vaatia kustannustehokkaita autoja, ei ainoastaan meidän eh, takiamme, vaan myöskin lasten ja lasten lastemme intressien takia. Meidän täytyy toimia siis rohkeasti ja vain ainoastaan rohkeuden kautta saamme sitten myöskin parempia ajoneuvoja käyttöömme teollisuuden puolelta. Kiitoksia. Kiitoksia sitten kollega Bilbao, liberaalien nimissä. Sí, gracias, Kiitos puheenjohtaja. Olen, tulen sanoisin, että kun ei ole ollut mahdollista sen henkilöllä vasta, kokous, joka on vastuussa tästä asiasta, meillä on pitänyt minua esittämään kantoja, jotka liittyvät tähän. Ensinnäkin nämä erot, joita on, liittyvät nimenomaan CO2-päästöihin. CO2-päästöt vaihtelevat äh, jotain ajatellen henkilöautojen osalta voitaisiin saada aikaan enemmän joustavuutta. Ajatellen myöskin sitä, mitä on lämpötilaisen autoteollisuus, vaan saada aikaan sellaisen tilanteen, että saadaan mahdollisimman alhaiset hiilidioksidipäästöt äh, toisaalta asia myöskin tulee tavoite, joka liittyy vuoteen 2020 Meissner ymmärtää, että tässä halutaan sanoa aikaan tavoitteet, koska nyt 2020 ovat 100 ja 150 grammaa henkilöitä. Ja nämä luvut näiden osalta voidaan sanoa, että nämä olisivat huomioissa vuoden 2020 jälkeen, vuodesta 2014 eteenpäin siis. Van Meissner ei voi tukea näitä tavoitteita, jotka ovat vuoden 2020 jälkeen, koska ne liittyisivät mm, on se määrä, niin siksi on myöskään, tämä ei ole hyväksyttävää. On tärkeää määrittää se, miten voidaan saavuttaa tavoitteet vuoden 2020 mennessä. Vuoden 2015 tavoitteista voidaan keskustaa, keskustella enemmän sitten, kun tulee lainsäädäntöesitys. 2015 tavoitteen osalta voidaan sanoa, että pitäisi ottaa huomioon se, kuten ITRE-valiokunnan esittelijä on sanonut samoin kuin se kompromissi, joka sai siellä äänestyksessä suuren tuen taakseen. Sitten nämä superbonukset. Mitä tulee vuoden 2020 tavoitteisiin, Rova Meissner haluaisi esittää kompromissia, joka ITREssä hyväksyttiin viime viikolla, jossa on malli, jossa lähdette liikkeelle 2016 2,5 grammaa vuotta kohti siitä eteenpäin. Taylor, the Greens. Kiitoksia sitten Taylor, vihreiden nimissä. <clears throat> Sorry. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Ja kiitos esittelijälle yrittämisestä. Mä pelkään, että tämä varjo esittelijän tapaaminen ei ollut mikään yksiselteinen menestys ja mielipiteitä vaihdettiin aika tiukastikin. Herra Florence totesi, täällä oli aitoa tahtoa löytää yhteistä maaperää, mutta osa näistä niin kutsutusta kompromissitarkistuksista minun nimeni oli joissakin näissä tarkistuksissa mukana, kun minun tarkistukseni oli päinvastainen kuin mitä kompromississa tavoiteltiin. Joten tulen pyytämään, että nimeni vedetään pois jostakin tarkistuksesta. mutta yleisesti ottaen saman kahden viikon aikana, kun Volkswagen on lanserannut yhden litran hybridiajoneuvon, jonka päästöt ovat, hiilidioksidipäästöt ovat 24 grammaa. Ja kun teollisuus kuitenkin kertoo meille, että 147 grammaa kevyillä ajoneuvoille tai 97 autoille olisi maksimini, niin aikamoisen suolakauhallisen kerratua täytyy ottaa. Valvontaviranomaisten tehtävä olisi, jos sanallekin sallitaan, pitäisi toimia tämän prosessin moottorina. Valvontaviranomaisten pitäisi olla puikoissa eikä heijastella aina autoteollisuuden konservatiivisimpia ennusteita. Täytyy kollegat muistaa, että autovalmistajien voitot ovat ennätysmäiset. Ja ne, heidän väitteensä, että he ovat köyhiä ja että heillä ei ole varaa, kuulostavat varsin ontoilta. Joten eh, varmasti tulemme tukemaan esittelijä milloin voimme. Ja osista kompromisseja vedämme nimemme pois. Kiitos. Thank you, Mr. Taylor. Hope you get your Kiitoksia. Toivottavasti saatte kahvinne jossain vaiheessa. Voitaisikohan kollega Taylorille tarjota nyt kahvia, ettei hänen tarvitse juosta tarjoilijan perässä. Kollega Rosva, olkaapa hyvä. Puhun lyhyesti. ECR-ryhmä on esittelin päätöksen kanssa samaa mieltä, että tavoitteet ovat kunnianhimoiset, mutta, mutta jo toteutettavia teollisuudessa, kuten meille juuri kerrottiin, päästöt teidän tehtävä on pyrkiä päästä vähentämiseen vuoteen 2020 mennessä. Joten meidän mielestä tavoitteiden asettaminen 25 vuoden kohdalle tai sen taakse on jotain, jota pitäisi vastaisissa lainsäädäntöehdotuksissa tehdä. Tien suhteen ryhmämme tämä uusi testisykli on myönteinen askel kuluttajan kannalta. Se vähentää klappia teoreettisten arvioiden ja to- aidon kulutuksen välillä. Tämä bonusjärjestelmä on jotain, että ryhmän mielestä tarvitaan asiaa vielä. Ja me tarvitsisimme teollisuudelta tavoitteita. Jätän tämä tähän. Igui. Ja sitten Guen nimissä kollega Golicek. Pane předsedo, si myslím... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Hiilidioksid, hiilidioksidipäästö vähennys on tärkeä asia, mutta päästöjen vähenemisen pitäisi toteutua yksinkertaisin toimin niin kuin tässä tekstissä sanotaan. Esimerkiksi ajo käyttäytymistä tai renkaita kehittämällä. Maltillisella ajotyylillä voimme laskea päästöjä jopa 20 prosentilla. Mitä tulee sitten näihin mainittuihin tavoitteisiin, niin tietenkin kaikki riippuu ajoneuvon teknisistä ominaisuuksista – Jotkut ajoneuvot tietyissä maissa, esimerkiksi Ranskassa, ovat niin huonossa kunnossa, että ne saattavat levitä tielle hetkenä millä hyvänsä. Me voimme asettaa tavoitteen vaikka 95 tai 70 grammaan, mutta käytännössä ajoneuvon tekniset ominaisuudet eivät anna tavoitteiden saavuttamiselle minkälaisia mahdollisuuksia. Eli meidän täytyy muuta kautta edetä. Hybridiajoneuvojen avulla näihin päästötavoitteisiin voitaisiin päästä. Toinen vaihtoehto on sähköautojen käyttöönotto, mutta se vaatii jo suurimpia investointeja. Ja kolmas toimintamahdollisuus liittyy vety- kennojen käyttöön, mutta se vaatii melkoisia ponnisteluja, ei ihan lähitulevaisuudessa, mutta ehkäpä seitsemännen puiteohjelman aikana. Eli tämä teksti on erittäin tärkeä. Kyse on kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöistä mutta me emme ole vielä keskittyneet näihin ammattikuljettajien tilanteeseen, mutta siitä nyt ei keskustella täällä tänään, vaan jossain myöhemmässä vaiheessa, joten olen valmis tukemaan tätä lausuntoa, mutta mitä tulee kompromisseihin, niin en niitä haluaisin noin vain hyväksyä. Kuten täällä jo sanottiin, ne ovat näennäisesti kompromisseja, ne eivät välttämättä menekään läpi. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Gross. Kiitos, herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää, samoin varjoesittelijää. Aihe on asia, josta me emme ole vastu, jossa me olemme vastuuvaliokunta, vaikka me olemme tekemisissä asian kanssa, ajatellen koko liikennepolitiikkaa. Pitäisi olla selvää, että CO2-päästöjen vähentäminen on, pysyy meille painopisteenä tie siihen voidaan kulkea tietysti eri tavoin. Olemme menneisyydestä oppineet, että jos yksinkertaisesti lähdetään liikkeelle hyvästä tahdosta, tavoitteita ei saavuteta. Olemme siis sitä mieltä, että tässä on puhuttava selvää kieltä. Luonnollisesti meille jää myös monille kollegoillekin uskoakseni tietoiseksi se, että olemme tekemisissä hyvin erilaisten tietojen kanssa. Toisaalta tekniikkaa kuvataan lähes mahdottomaksi, toiset taas sanovat, että se on täysin mahdollinen. Joten järkevällä lainsäädännöllä uskoakseni joudumme, voimme etsiä tietä tähän ratkaisuun. Me kansanpuolueen ryhmänä olemme sillä linjalla kuin Karl-Heinz Florenz juuri esitteli. Haluaisin kuitenkin kuluttajana tarttua yhteen asiaan. Pidämme tärkeänä sitä, että kuluttaja saa oikeaa tietoa ja että sen mukaisesti myös testien kokeiden olosuhteet ovat asia, joka sisältää tärkeää tietoa kuluttajalle. Se, mitä nyt tapahtuu, näyttää siltä, että tämä annettava tieto ei täysin vastaa tätä, joten meidän tehtävämme on, että e, kuluttaja saa tietoa kansallisesta kokonaisuudesta. Mitä tulee näihin superbonuksiin, niistä on erilaisia mielipiteitä, minä tulen maasta – jossa säästösyistä on poistettu tiettyjä houkuttimia. Minusta tätä ei voida aliarvioida pitkällä tähtäyksellä, koska ajattelen ponnisteluja tietyillä alueilla, että pitkällä tähtäyksellä näitä täytyy ylläpitää ja tukea, koska houkuttimet ovat minusta parempi ratkaisu kuin rangaistukset ja näin, näin asia esimerkiksi superbonusten osalta. Mitä tulee sitten arvoihin vuoden 2020 jälkeen, sanoisin, että olemme tästä eri mieltä. Jotkut sanovat, että pitäisi antaa arvoja. Jotkut sanovat, että 2016 olisi kenties oikea hetki tehdä niin. Minä kuitenkin parlamentin edustajana haluaisin sanoa kans, kansanpuolen edustajana, että teollisuuden täytyy tietää, että vuoden 2020 jälkeen pitää olla lisäponnisteluja. Pitääkö niihin antaa sitä lukuarvoja vai ei, on asia erikseen, mutta linjan pitää kuitenkin päteä. Mehän elämme maissa, olimmepa Ranskassa, Belgiassa, Saksassa tai niin edelleen, joissa autoteollisuudella on myöskin taloudellisesti tiettyä merkitystä. Ja toivon, että se, mitä täällä nyt joudutaan päättämään, on tasapainoista suhteessa talouteen, työpaikkoihin ja toisaalta myöskin meille EU-sta lähtee esille aikana, jolloin ei pelkästään liikenteen, vaan myöskin muilla aloilla tarvitaan tällaisia sitovia tavoitteita – siksi, että voidaan säästää hiilidioksidia. En nyt tästä halua antaa muita esimerkkejä, mutta toteaisin, että jos se, mitä jo on saavutettu tai halutaan saavuttaa, jos näin olisi kaikilla aloilla, silloin EU olisi paremmassa tilanteessa ajatellen hiilidioksidia kuin tällä hetkellä on tilanne. Me olemme siis valmiita käymään keskustelua eri kompromisseista. Varjoesittelijämme juuri viittasi niihin, ja uskoakseni meillä on mahdollisuus saada aikaan voimakas kanta täällä liikennevaliokunnassa. Edustaja Alcadray. Kiitoksia herra puheenjohtaja. On hienoa, että kollegat vetoavat puhtaampien autojen puolesta. Ja on erittäin hyvä, että kollega Aider lähestyy asiaa hyvin käytännönläheisesti. läheisesti vaikka kyse onkin hyvin hankalasta asia kokonaisuudesta. Minä todellakin toivon, että me välitämme selkeän viestin, selkeän enemmistön voimin lukuisten valmistelijan valmistelimien asioiden tiimoilta. Itressä se kyllä oli mahdollista. Pari huomiota. Mitä tulee testiin menetelmiin, niin kyllä niitä täytyy korjata. Niiden pitää olla totuudenmukaisia. Eli mitä, niitä mitä kuvata, mitä ajoneuvot todellisuudessa kuluttavat. Eli uusia prosesseja, menetelmiä kehitetään, mutta vasta myöhemmässä vaiheessa me voimme sitten autoteollisuudelle kertoa, miten on toimittava. Me tiedämme, että tässä kaikki eivät ole ihan samoilla linjoilla. Mielestäni valmistelu on tehnyt hyvää työtä. Tässä on olemassa tällainen tietty haarukka, jonka, joka on työ, autoteollisuudella käytettävissä. Tältä pohjalta he voivat sitten uusia malleja kehittää. Meillä pitää olla myöskin mahdollisuus antaa jonkinlainen haarukka teollisuudelle käyttöön uutta testisykliä odotettaessa. Näin he voivat sopeutua tulevaan uuteen tilanteeseen. Toivottavasti kollega Aiderin tarkistus menee läpi, eli perehtykääpä siihen. Toivottavasti siltä pohjalta sitten löydetään kunnon kompromissi. Eli lyhyesti ytimäkkäästi sanottuna, me olemme valmiita kannattamaan valmistelijaa ja toivottavasti huomenna enemmistö äänestää tämän puolesta. Tiedän, että vihreät ja kansanpuolueet eivät ole tyytyväisiä, eivätkä myöskään ALDE, mutta ehkäpä tämä on se kultainen keskitie. Eli ehkä se ratkaisu löytyy siitä, mitä täällä on ehdotettu. Kiitoksia. Kiitos ja seuraavana edustaja Rike. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi kiittäisin esittelijätyöstä. Suluissa mainitsi sen, että budjettivaliokunnassa on näkemys, että mietinnöt, jossa lukujat ovat vähän hankalia, kaikki jakavat nämä yleiset tavoitteet, kun aletaan grammoja ynnätä, niin tilanne on vähän herkempi. Minä tietysti koordinaattorini kannan Rossin kannan. Eli meidän täytyy löytää tasapaino eri huolta näitä välillä, jotka kaikki ovat ka- koneutettavia. Kaksi asiaa ottaisin vain esille. Päivämääränä 31.4.2014 tutkimusten tekemiseksi ja äh, tavoitteiden astaminen myöhempää aikaa varten epärealista. Ja, eli e, ensi vuoden lopulla komissilla olisi kaikki tekijät, joita vaaditaan, ja, ja että kokeet voidaan tehdä, jotta lopuajaksi saadaan tulokset, niin se on minusta liian tiukkaa. Pitää sieltä vähän aikaa. Ja toiseksi alleviivaisin sitä, että tässä on tällainen paradoksi. Ja täällä on paljon ihmisiä, jotka haluavat vähentää päästöjä, joilla on voimakkaasti ympäristötavoitteita, mutta eivät halua kuitenkaan luoda kannusteita, että teollisuudella olisi kan- insentiivejä. Minusta näitä superbonuksia pitäisi pikemminkin kasvattaa. Jos halutaan sähköautoja, vetyautoja tai akkuautoja, 1,2 niin tavoite ei ole mitään kannustamia teollisuudelle. Ei siitä, ää, hevosta voi samat aikaan ruoskia tai vetää linnoista kiinni. Kannustamia varten täytyy olla superbonuksia, jotka ovat tilanteen vaatimalla tasolla. 1,2 on ihan naurettavaa. Ja sähköautoa puolustaan, niin sitten täytyy puolustaa superbonuksia. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. Before I... Kiitoksia. Ennen kuin komissio saa puheenvuoron, niin toivotan tervetulleeksi valtuuskunnan Friedrich Ebert säätiöstä Saksasta. Tervetuloa valiokuntamme kokoukseen. Toivottavasti tästä tulee mielenkiintoinen vierailu. No niin, ja komissio on puolesta puheenvuoro saa kollega Goblievska. Three main aspects. Niin, näistä kolmesta päällimmäisestä asiasta. 2020 tavoitteet, testisykly ja superbonukset. Mitä tulee 2020 jälkeiseen aikaan? Toden totta, kyllähän teollisuudelle pitäisi olla suunnitteluvarmuutta ja tästäpä syystä me toivoisimme, että mahdollisimman nopeasti sovitaan luvuista. Eli vuonna 2014, jos komissiolta kysytään. Tutkimukset ovat jo valmisteilla, joitakin suunnitellaan, joten se on mahdollista. Eli tämä suunnitteluvarmuus olisi tärkeää. Erityisesti tämä vuoden 2020 jälkeinen henkilöautojen päästöraja 95, eli se tarkoittaa CO2-päästöjen vähentämistavoite, joka olisi 3 grammaa per vuosi. Mitä tulee testisykliin, niin komissio on samaa mieltä siitä, että kyllähän kuluttajat tarvitsevat tarkempaa tietoa. Uusi testimenetelmä, joka olisi tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2014 ja sovellettavaksi 2017, niin se kertoo tarkemman, tarkemmin todellisuudesta. Euroopan parlamentti ja sidosryhmät ovat pyytäneet jo jonkin aikaa tällaista uutta testisyksyliä, joten mahdollisimman pikaisesti se pitäisi saada käyttöön. Ja lopuksi sitten, mitä tulee superbonuksiin, me olemme tietoisia siitä, että on vaikea löytää kannustimia tällaisille erittäin vähän kuluttaville ja päästöjä aiheuttaville ajoneuvoille. Ja mitä tulee superbonusehdotukseen ja siihen liittyviin tarkistuksiin, niin siinä ei huomioida tällaista poistumisjaksoa tai superbonusten keräämistä ja tallettamista esimerkiksi vuoden 2020 jälkeen. Eli tämä saattaa tietenkin heikentää ehdotusta huomattavassa määrin. Komission epävirallisessa työskentelyasiakirjassa tämä on selvitetty tarkemmin. Toivottavasti te huomioitte tämän asiakirjan jatkokeskusteluissanne. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana valmistelija. Kiitos. Kuten on voitu todeta tämän keskustelun aikana, kuten sanoin alussa, kannat ovat hyvin erilaisia tai hyvin erilaisia. Ja voisimme sanoa, että on sellaisia kantoja tällaisessa, tässä valiokunnassa niin ne asiat, joista on tarvita eniten keskustelua. Kuten sanoi kollega Rike, oli yksi näistä tämä superponukset tavoitteen vuoden 2020 osalta ja myöskin se, miten pyrittäisiin tarttumaan näihin päästöihin ja katsoa, miten päästäisiin lähemmäksi todellisuutta tartun tähän ensimmäisessä puheenvuorossani, koska tämä on sellainen asia, josta olemme päässeet yksimielisyyteen. Ja tästä asiasta tullaan tekemään kompromissit. Mitä tulee sitten tavoitteisiin vuoden 2025 osalta? Kannat ovat puolusteltavia ne kaksi kantaa, joita on. Niissä on oma logiikkansa – lähdetään liikkeelle periaatteesta tässä lausunnossa, jonka mukaan me pyrkisimme löytämään tällaista keskeistä kantaa, koska on totta, että edelleenkin on paljon epävarmuutta sen suhteen, miten uusi teknologia tulee kehittymään, miten nimenomaan ajatellen päästöjen vähentämistä ja ollaan tekemässä uusia testejä mutta saman aikaan myöskin totta, että jos me emme aloita työskentelyä jo nyt uusien tavoitteiden osalta vuoden 2025 osalta, lähtisimme liikkeelle kovin paljon myöhässä, koska autoteollisuus, valiokunnassa on todettu, että tarvitsee vähintään seitsemän vuotta henkilöautojen ja kymmenen vuotta hyötyajoneuvojen osalta kehitykseen, ja siksi nämä tavoitteet vuoden 2025 osalta mutta on totta, on, ei, aika ei muuten riitä uusien menettelyjen toteuttamiseen, jotta voidaan saavuttaa nämä tavoitteet. Joten minusta emme tietenkään voi esittää konkreettista lukua, siksi ehdottaisin äh, tällaista mahdollisuutta, joka suurin piirtein vastaisi lukuja, joita on. Totta kai 70 äh, 65-75 grammaa. Ja parlamentin osalta meillä oli silloin suunta, jossa me pyrkisimme osoittamaan ajatelmien sitoutumista näihin päästöihin, mutta myöskin tie teollisuudelle, jota seurata. Ja tässä mielessä olen tehnyt ehdotuksen, joka, jota tulimme käsittelemään tänä iltana muiden ryhmien kanssa, jossa pyritään esittämään tavoitteita, osoittamaan suuntaa, johon meidän mielestämme pitäisi liikkua olisi tärkeä saada aikaan sopimus, koska tämä on hyvin, kuitenkin hyvin avoin tava, ei tule mitenkään sinänsä olennaisia, mutta eri tapauksessa tämä olisi askelena erittäin tärkeää. Me kuitenkin olemme siis lähes liikkeet periaatteissa, nämä ovat kaikki ryhmien kantoja, mutta meidän pitää pyrkiä ponnistelemaan ja pyrkiä löytämään yhteinen kanta sillä, jos me pääsemme tällaisen yhteisen kantaan. Se on aina parempi tilanne kuin se, että meillä ei ole minkälaista sopimusta. Ja mm, mitä koskee myöskin näitä superbonuksia, on hyvä tietysti tukea teollisuutta ja antaa tällaisia palkkioita, tällaista tukea, että pyritään investoimaan, kehittämään sähköajoneuvoja tai hybridiajoneuvoja. Mitä tulee näihin superbonuksiin, me uskoakseni voimme päästä sopimukseen mutta haluaisin lisätä, että tämä 2,5 eh, grammaa vuodessa on minusta sellainen asia, josta voisimme päästä sopimukseen, ja me päivämäärät sitten, milloin nämä päättyvät, nämä superbonukset, sekin on asia, josta voimme keskustella tänä iltana ja katsoa pääsemme sopimukseen huomiseen mennessä. Sitten herra Taylor, mitä tulee kompromissitarkistuksiin ja hänen omiin tarkistuksensa, jotka ovat sisällyttyinä kompromisseihin – Tämä on hiukan tällainen näkökulmakysymys. Ne tarkistukset, jotka minä olen laittanut kompromissin pohjaksi, ei, se ei suinkaan merkitä sitä, että kaikkea otetaan silloin niistä kompromissitarkistuksiin, joista tapauksessa viitataan eh, siihen, että jos on olemassa jonkin vihreiden tekemistyksiä, mutta eh, tärkeää olisi, että me kaikki voisimme löytää itsemme jotakin näistä kompromisseista. Toinen kommentti, niin herra Rike, mitä tulee 31.12.2014. Näiden osalta olemme lykättä vuoteen 2015 kompromississa, koska joulukuu 2014, vaikka, kompromissi, vaikka komissiosta mieltä, että tämä olisi mahdollinen, mm, se kuitenkin on aika lähellä oleva päivämäärä, joten olemme lykäissä vuoteen 2015. On myös irtotuksia, jotka ovat 2017-2016, mutta tämä on kovin myöhäisiä teollisuuden kannalta on tärkeää, että teollisuuden täytyy pyrkiä noudattamaan, seuraamaan näitä tavoitteita. Toistan kuitenkin vielä, että olen avoinna, avoin valmis käymään keskustelua ryhmien kanssa niin, että me huomiseen mennessä saamme aikaan sopimuksen, joka tekee selväksi sen, mikä on liikennevaliokunnan kanta. Thank you very much, Mr. Can I remind members that the vote is tomorrow? Kiitoksen saanko muistuttaa, että äänestys toimitetaan huomenna. Ja 24.25. kuuta toimitetaan sitten loppuäänestys ja 5. ja 6. päivä sitten näistä kevyistä kuljetusajoneuvoista. Sitten seuraavaksi liikenneteknologiastrategian kehittäminen Euroopalle Euroopan liikkuvuuden tulevaisuuden hyväksi. Esittelijänä toimii Michael Kama, olkaa hyvä. Koska Huh? I don't know. Huh? Thanks a lot. Ja, ich, äh, das ist ein Entwurf der Kommission. Paljon kiitoksia. Tämä on komission ehdotus, johon me nyt parlamenttina reagoimme. Komission ehdotus liittyy Euroopan liikkuvuuden tulevaisuuden parantaminen liikennealalla ja kiittää kiittäisin varjoesittelijöitä erittäin hyvästä yhteistyöstä. Ja keskustelu on kantanut hedelmää ja näin olemme laajalta rintamalla voineet tukea tätä ehdotusta. Olen jakanut tekstini kolmeen suureen kokonaisuuteen. Ensinnäkin nämä perusperiaatteet, sitten yleiset toimet ja erityistoimet. Toteaisin, kuitenkin, että komission ehdotus on sinänsä jo hyvä, mutta parempi on hyvän vihollinen. Ja parlamentti on tietenkin vakuuttunut siitä, että me emme missään nimessä huononna, vai vaan parannamme tätä tekstiä. No, nähtäväksi jää miten käy. Mitä tulee perusperiaatteisiin, me lähdemme siitä liikkeelle, että arvioitaessa me emme katso mitään tiettyä ajankohtaa, vaan koko elinkaarta. Silloin kun puhutaan elektro sähköajoneuvoista, niin silloin sillä ei ole käytön aikana ei ole päästöjä, mutta onko sen elinkaari yhtään sen parempi kuin tavanomaisten autojen, niin se on eri asia, se jää nähtäväksi, joten sitä ei voida näin vain todeta, vaan se on selvitettävä. Sitten teknologia, neutraalius, se on tärkeä asia. Meidän ei pitäisi sitoutua vielä mihinkään tässä vaiheessa. Kyse on tutkimuksesta, kehityksestä, innovoinnista. Jos me tietäisimme nyt kaiken, niin silloin ei tarvittaisi enää mitään tällaista ajattelua. Eli teknologia, neutraalius. Ja sitten vielä tärkeä asia on se, että me emme tässä vain ainoastaan ajaa suuryritysten asemaa, vaan myöskin PK-yritysten asemaa yritetään vahvistaa, koska se on kansantaloudellisesti tärkeä asia. Ja juuri PK-yritysten puoleltahan juuri innovointia on tarjolla. Kun ajattelen, mistä juuri nämä tuulipyörät ja aurinkopaneelit syntyvät, niin ne olivat sellaisten pienien keksijöiden ajatuksia ja niistä on syntynyt sitten tulevaisuuden tuotteita. Suuryritykset eivät olisi tähän työhön lähteneet, eli innovointi lähtee liikkeelle PK-yrityksistä. Sitten toinen suuri asia kokonaisuus liittyy näihin yleisiin toimenpiteisiin. Kaikki innovoivat toimenpiteet ovat tärkeitä, mutta tekniikka yksistään ei ratkaise liikkuvuuskysymystä. Me tarvitsemme myöskin asanin muutosta. Itse kukin autoileva päättää, miten hän ajaa, mitä liikennevälineitä hän käyttää ja niin poispäin. Tämä on tärkeä asia. Yhtä lailla tärkeää on myöskin tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa. Sveitsiläiset ovat osoittaneet, miten asia toimii. Ensimmäistä huippunopeusjunayhteyttä perusteltiin sillä, että sen kerrannaisvaikutukset ovat hyvin suuret. Näin ei Saksassa todellakaan ajatella, varsinkaan valtion rautateiden puolella. Mitä tulee sitten työolosuhteisiin, se on tärkeä asia. Keskeinen rooli on vähimmäispalkkatasossa. Minä olen kotoisin maasta, jossa tällaista palkkatasoa ei ole lyöty lukkoon, mutta toivottavasti seuraavien vaalien myötä näiden maiden lukumäärä kasvaa 21, jossa on olemassa palkka, vähimmäispalkkataso. Sitten aurinkoenergia, aaltoenergia, tuulienergia. Silloin kun aikanaan merenkulun puolella hidastettiin alusten etenemisnopeutta, niin se taas oli omiaan vähentämään kustannuksia ja pienentämään kulutusta ja tämä tyyppisiä ratkaisumalleja pitäisi pitää mielessä. Ja sitten kolmas asia, erityistoimenpiteet. Onhan se selvää, että pyöräily ja käveleminen on parempi ratkaisumalli. En viittaa pyöräilyyn siksi, että itse pyöräilen mielelläni, vaan siteeraan, siteeraan mielelläni erittäin konservatiivisen saksalaisen liikenneministerin sanoja. Hän totesi aikanaan, että 90 prosenttia kaupunki, kaupunkialueella toteutetusta siirtymistä ovat alle kuuden mittaisia, joten kyllä me voisimme kävelemällä ja pyöräilemällä ratkaista ja vaikka minkälaisia ongelmia. Ja Kööpenhamina on erinomainen esimerkki. 300 prosenttia on noussut pyörä, pyörän käyttö. Amsterdamkin on erinomainen esimerkki tehokkaasta toiminnasta ja Euroopan parlamentti taitaa olla ainoa parlamentti, jonka omalta tontilta löytyy myöskin rautatieasema. Ja meillä on tässä luettelo kaikista mahdollisista toimenpidemahdollisuuksista. Ja kunhan meillä olisi vielä suora yhteys lentokentälle, no tunneli on jo valmis, mutta vielä ei liikennöintiä ole. Ja ruuhka-aikoina niin olisimme paljon paljon nopeammin kentällä tai työpaikalla – kuin nyt. Ja sitten jos taajama-alueella nopeus rajoitettaisiin 30 prosenttiin, niin päästöt pienenisivät yli 30 prosentilla ja jo vuosia sitten komissio ehdotti kaupunkialueille 30 kilometrin tuntinopeusrajoitusta, mutta mitään ei ole tapahtunut. Oikein paljon kiitoksia vielä kerran esittelijälle varjoesittelijöiden ehdotuksesta monet asiat tulivat myöskin tekstiin mukaan, kuten viittaus PK-yritykseen, liikuntaesteisten roolin huomioiminen ja muut seikat, joten oikein paljon kiitoksia tästä ja nyt jäänkin odottelemaan kollegoiden kommentteja. Kiitoksia. Mr. Kramer, <clears throat> Mr. Bach. Kiitoksia kansanpuolueen nimissä kollega Bach. Kiitos puheenjohtaja haluaisin Hubert Pirkerin nimissä, joka tänään ei voi olla paikalla, esittämään, haluaisin sitä siis ryhmämme kannalta tämä puhdas, turvallinen ja tehokas. Nämä ovat iskusanoja valkoisesta kirjasta, joka koskee liikennettä ajatellen ilmallistonmuutosta ja sitä, että liikenne jatkuvasti lisääntyy. Tarvitaan enemmän innovatiivisia malleja ja ratkaisuja. Toisaalta kielteiset vaikutukset, joita liikenteellä on ihmisiin ja ympäristöön, niitä pitäisi vähentää. Ja toisaalta ei saa kuitenkaan olla mitään rajoituksia yksilön liikkumisvapaudelle tai taloudelle. Teknisten ja resursseja säästävien ratkaisujen merkityk- ratkaisuilta suurta merkitystä liikenteen alueella. Eurooppalainen strategia liikenneteknologialle – on sellainen, joka täytyy ottaa huomioon vaatimukset, jotka esitettiin valkoisessa kirjassa. Tavoitteena täytyy olla se, että on täysin integroitu liikennejärjestelmä sekä henkilö- että tavaraliikennettä varten. Yksi tärkeitä prioriteetteja meille ovat ensinnäkin se, että pitää löytämään ratkaisuja kaupunkiliikenteeseen. 80 prosenttia eurooppalaisista asuu tulevaisuudessa kaupungeissa ja tämä merkitsee suuria haasteita Euroopalle tarvitaan uutta tekniikkaa antamaan tähän panoksensa. Melupäästöön täytyy uutta tekniikkaa ja mallia kehitettäessä alusta lähtien olla keskeisessä roolissa. Tätä kautta kansalaiset hyväksyvät liikenteen. Ja tutkimus onkin tällä alueella äh, siinä tilanteessa, että sen täytyy etsiä ratkaisuja. Vaihtoehtoiset äh, järjestelmät in, in, ja kommunikaatiotekniikat ovat tärkeitä sille, että saadaan puhtaita ja verkottuneita kulkuneuvoja. Tällä voidaan säästää aikaa ja rahaa. Tärkeää on myöskin käyttäjäystävällisyys ja taloudellisuus uusissa järjestelmissä. Toimiva pysäköinnin ohjausjärjestelmä, joka on, pystyy kommunikoimaan ajoneuvojen kanssa, merkitsee valtaisaa etua autojen ajajille, samoin kuin myöskin kuljetusyrityksille. Kuorma-autot eivät, eivät enää tule olemaan teidän reunoilla eikä tarvita aikaa pysäköintipaikkojen etsimiseen. Se, että pyritään parantamaan tekniikalla liikennettä ja, ja välttämään vaaratilanteita ja otetaan käyttöön älykkäitä liikkumisen järjestelmiä ovat tärkeitä. Ja sitten tärkeää on myöskin älykkäät logistiset, logistiikkaketjut, josta on hyötyä taloudellisesti yrityksille. Tässä uusia lähtökohtia löytää paikallistamiselle ja kuljetusten toteuttamiselle. Sitten tärkeä kysymys on myöskin, miten tämä tekniikka huomioon. Login-järjestelmät, niitä täytyy välttää, koska ne estävät sen, että voidaan täysin toteuttaa innovaatioit, jotka lisäävät potentiaalia liikenteessä. Voi olla esteitä tälle. Teknologian neutraalius on asia, joka täytyy olla yksi perusperiaate ilman, että tätä kautta luodaan esteitä sisämarkkinoille. Ja viimeinen asia, tutkimustulokset liikenteen alueella, niitä täytyy hyödyntää paremmin. Ja markkinoille käyttöön ottaminen ja täysi toimeenpano uusia ratkaisuja täytyy olla sellainen, että sitä tuetaan. Myönteisiä tärkeitä kysymyksiä ovat ne, jotka koskevat teknologian neutraaliutta, samoin kuin kuusi, jossa puhutaan sitä, että tuetaan voimakkaammin pieniä ja keskisuuria yrityksiä, kohta 16, jossa puhutaan sitä, että pyritään kehittämään erilaisia maksu- ja varausjärjestelmiä. Ja lopuksi vielä kiitos hyvästä yhteistyöstä ja työstä, jota esittelijä on tehnyt. Thank you, Mr. al -Kadrawi. Kiitos sitten SD-nimissä kollega al -Kadrawi. Thank. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle tehdystä työstä ja kollega Liberatski, joka meillä vastaa tästä asiasta, ei valitettavasti päässyt paikalle. Pyydän sitä anteeksi. Pitkälti olemme samaa mieltä esittelijän tekemien ehdotusten kanssa ja kollega Kramerin kommenttien kanssa. Eli meidän tulisi panostaa PK-yritysten toimintaan rajat ylittävien linkkien toteuttaminen ja yhteensovittamisongelmien ratkaiseminen. Tässä voitaisiin viitata vähän voimakkaammin kohdassa yhdeksän tähän sosiaaliseen ulottuvuuteen. Ja kollega Liberatski on valmis tukemaan myöskin viittausta melupäästöihin. Tämä on meille tärkeä asia. Mitä tulee rautateihin, niin tavoitteena pitäisi olla se, että panostamme kestävään äh, kiskoverkostoon ja myöskin satelliittinavigointijärjestelmän kehittämiseen. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että meidän tulisi pohtia sitä, että miten uusia teknologioita, kehitystä ja yhteistyötä voidaan käyttää matkustajien hyvinvoinnin parantamiseen. Eli meidän pitäisi antaa PK-yritykselle mahdollisuuden kehittää sovelluksia, esimerkiksi online-aikataulutietoja tai navigointisovellusten kehittämiseen, eli miten pääsee paikasta A paikkaan B mahdollisimman sujuvasti ja helposti. Meillä pitäisi olla myöskin mahdollisuus laskea tiettyyn matkaan liittyvät hiilidioksidipäästöt. Eli näin kansalaiset voisivat olla valis, valistuneimpia ja tietää, mitä välineitä matkustaessa kannattaisi käyttää. Ja sitten mitä tulee kaupunkiliikkumiseen, niin meidän tulisi siihen panostaa. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä, että me voisimme vähentää liikennettä ja turhaa parkkipaikan etsimistä. Me voimme tehostaa liikkumista juuri sillä, että luovumme esimerkiksi autoilusta. Ja sitten tämmöinen car sharing lähestymistapa, sitäkin voitaisiin käyttää enenevässä määrin kansalaisia valistamalla. Eli yhteenvedonomaisesti toteaisin, että teksti on erinomainen pohja jatkotyöskentelylle. Me teemme vielä omia ehdotuksiamme, mutta kyllä olemme suuntaamassa ihan samoilla jäljillä. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Bilbao. Kiitos. Haluan kiittää esittelijää tehdystä ponnisteluista ja tähän on sieltä asioita, jotka on esitetty keskustelussa. monessa suhteen on yhtä mieltä mietinnöstä, yleiset periaatteet, miksi viittaus siihen, että tässä vaiheessa meidän pitäisi luoda eurooppalainen liikennejärjestelmä, joka olisi toimintakykyinen ja kilpailukykyinen. Ja tärkeää on myöskin pitää kiinni yleisistä periaatteista ja tavoitteista, joita tämä parlamentti haluaa ajaa. Ja tämä perustuu innovaatioihin, tutkimukseen ja siihen, että koordinoidaan eri toimijoita, niin että voisimme tehokkaasti olla johtavassa asemassa ja saada aikaan puhdasta liikennettä ja myöskin ympäristön kannalta kestävää ja sen lisäksi, jolla myöskin olisi vaikutuksia, joka voisi saada aikaan uusia työpaikkoja, ennen kaikkea pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, mutta myös haluaisin, että myöskin sosiaalisen innovaation yritykset, jotka nyt ovat kriisissä, niiden osalta voitaisiin saada aikaan uuden tyyppisiä taloudellisen kasvun malleja. Haluaisin sanoa, että viittaus teollisuuteen on tärkeä, koska tässä innovaatioiden ja, ja investointien ja koordinoinnin kehittelyssä ne työskentelevät, jotta voisivat toimintakykyisiä, kilpailukykyisiä ja on tärkeää mainita nämä yritykset, tuottavat, valmistava teollisuus, joka on hyvin tärkeää nimenomaan tulevaisuutta. Pienet ja suuret yritykset, niiden osalta täytyy pyrkiä vaikuttamaan rahoitukseen niin, että myös taisi vähemmän byrokratiaa ja ennen kaikkea olemme yhtä mieltä kolmesta asiasta, jotka liittyvät siihen, miten tässä tapahtuisi kehityksessä tällainen yhteensopivuus, modaalius, intermodaalius ja keskeinen toimivuus. Tutkimuksen osalta voimme pyrkiä samaan sisäkaan eurooppalaista kuljetusta ja liikennettä, joka olisi tehokkaampaa ja kuten sanoin, joka olisi paremmin integroitua ja joka olisi tehokkaampaa ajatellen jokaista euroa kohti, jonka investoimme liikenteeseen. Ja tässä mielessä tulimme tekemään joitakin tarkistuksia, mutta ajattelen sitten vielä melua. Olemme yhtä mieltä siitä, että on saatava aikaan liikennettä, joka olisi vähemmän melua aiheuttava, vähän häiritsevää, mutta olisi kuitenkin toistaa, että mm, me olemme keskustelleet aiemmin mietinnöstä, joka liittyy tähän asiaan paremmin, joka on siis Espanjan sokerinjärjestön edustaja osalta, joka sanoi, että liikennettä liikennemielua pidä poistaa kokonaan, koska he vammaiset, näkövammaiset, he tarvitsevat tätä liikenne- ja liikennettä havaintoa varten, ja tämä liittyy tietysti sitten liikenteen melutasoon, josta vielä, täytyy vielä käydä paljon keskustelua, ja näiden yleisten periaatteiden pohjalta täytyy siis saada aikaan myös mietintö, joka, joka ottaa tavoitteekseen sen, että olemme maailmanlaajuisesti johtavassa asemassa liikenteen alueella. Kiitos. Thank you, Mrs. Rosbach. Kiitos. Ja sitten edustaja Rosbach. Yeah, I would like to speak on behalf of Mr. Puhuisin herra Siilen puolesta, joka ei valitettavasti pääse tänään paikalle on sitä mieltä, että tutkimus- ja kehitystyö on välttämätöntä uuden teknologian ja multimodaalisuuden lisäämiseksi ja äh, kulttuurisektorin haasteiden vastaamiseksi. On myös tärkeää muuttaa ihmisten käyttäytymistä, kuten muutkin ovat todenneet, ja lisätä tietoisuutta. Muuten kulttuuristeknologian, infrastruktuurin tai multimodin ratkaisujen toiminta ei ole kovinkaan häppöistä, jos ihmiset eivät myös omaa käyttäytymistä muuta. Tuomme myöskin teknologianeutraaliutta, koska EU-politiikan pitäisi olla neutraalia vaihtoehtoisten teknologioiden kesken. Olemme myös samaa mieltä Estelian kanssa, että PK-yritysten TK-työtä pitäisi tukea, erityisesti helpottamalla EU-varojen saatavuutta ja vähentämällä hallintotaakaa. Lopuksi, lopuksi herra Seille on sitä mieltä, e, e, e, lippujärjestelmät, maksujärjestelmät, informaatiojärjestelmät kaipaavat parantamista. Kuten parlamentti ei muutama kerran todennutkin. Joskus hyvä suunnit- hyvän suunnittelun puute ja varausjärjestelmien hankala käyttäjästä ihmisiä käyttämään sitä julkista liikennettä, erityisesti jos tähän liittyy juna- ja bussiliikenteen yhdistäminen. Joten kiitämme herra Krameria työstä ja odot, herra Sille odottaa vastaisia keskusteluja herra Kramerin ja muiden varjostelijoiden kanssa lähiaikoina. Kiitos. Thank you, Mr. Kolicek. Kiitos. Ja sitten edustaja Kolicek. Eh, já bych viděl v té zprávě několik drobností, které se dají doplnit. Kiitoksia. Pieniä lisäyksiä tähän tekstiin voitaisiin laittaa. Ehkäpä tietyt asiat ovat jääneet huomioita. Kollega Bravudai voisi käydä omassa kaupungissani Niin, tämä kohta yhdeksän sosiaaliset olot tekijöiden keskuudessa. Tämän olen jo mainittu aikaisemminkin. Erityisesti puhuttaessa kevyistä kuljetusajoneuvoista. Sitten mitä tulee nopeusrajoituksiin – sillä voidaan vaikuttaa onnettomuuksien määrään, mutta jos ajan liian hitaasti, niin olen este muille. Mutta kuljettajan säännönmukainen koulutus, se puuttuu tästä kokonaan. Ajoneuvoa kuljettava henkilö voi aiheuttaa onnettomuuksia. Esimerkiksi sellaiset henkilöt, jotka ovat vuosia vuosia sitten saaneet ajokortin. En tarkoita sitä, että kahden viikon välein pitäisi käydä kouluttautumassa, mutta kouluttautumisen kautta voimme kuolemaan johtavia onnettomuuksia vähentää. Sitten julkinen lähiliikennejärjestelmä me tarvitsisimme esimerkiksi omia ajokaistoja busseille tai hätäajoneuvoille. Sitten melusaasteiden vastainen toiminta, se tuli jo mainittua, mutta me emme maininneet vielä tätä kierrätysaspektia. Mielestäni olisi paikallaan tutustua siihen, miten ajoneuvoja, autoja kierrätetään, miten kaluston, esimerkiksi suurten merialusten osia kierrätetään. Me emme ole oikeastaan valmiita itse kierrättämään tällaisia romuja, vaan siirrämme ne kolmansiin maihin muiden hoidettavaksi. Ja sitten ilmailualan päästöjen vähentäminen. Hiilimonoksidipäästöistä ei vasta ainoastaan ilmailu. Suurin osa päästöistä syntyy eri laitoksissa, kuin siis NOx-päästöistä, niin me puhumme täällä aina vain hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä, mutta NOx-päästöjäkin pitäisi yhtä lailla vähentää. Ja tämä seikka pitäisi mainita myöskin tässä tekstissä. Mielestäni kyse on tärkeästä asiakirjasta. PK-yrityksille pitäisi antaa mahdollisuus tutkimus- ja kehitystoimintaan – ja me emme saa sulkea lupaavia ehdotuksia pois. Kuten täällä tuli, tuli sanottua, me etsimme tämmöistä pitkän aikavälin tavoitetta, mutta sellaista ei ole vielä tarjolla. Ja sitten komission puolelta kollega Odidi. Kiitos valiokunnalle ja esittelijälle herra Kramerille ja hänen kanssa esittelijöille ja varjoesittelijöille tästä mietintöluonnoksesta keskustelua kuunnellessani ja mietintöä lueskellessani. Nämä neljä tärkeitä viesteitä joita haluan alleviivata, jotka tästä tärkeästä työstä tulevat ilmi. Ensinnäkin tutkimus- ja kehitystyön merkitys kuljetussektorille. Ei ainoastaan kilpailukyvyn kannalta, työpaikkojen kannalta, Kuljetus on vielä tärkeä innovoinnin alue, jossa e- Euroopan maailmanlaajuinen johtaja. Meidän täytyy vakiinnuttaa asemamme, mutta myös politiikan alueella. Eikä ole mikään yllätys, että kuljetuksen valkoinen kirja sisältää niin paljon asiaa tutkimustyöstä ja kehitystyöstä. Ja mietintöluonnos puhuu hyvin suoraan tästä. Meillä on kolme kanta kokouksissa, kun puhumme Horisontti 2020 ohjelmista kulutuksen alueella. Ei pidä unohtaa kulutusluvun merkitystä aikana, kun jotkut teidän kolleganne tässäkin talossa pyrkivät minimoimaan tuon luvun merkitystä. Toiseksi mietinnöstä lukiessani niin näemme, miten tärkeää on politiikan laatimisen ja tutkimusaloitteiden välinen yhteistyö. Olemme ylpeitä, että kuljetusalueella meillä on hyvä keissi näiden yhden suuntaistamiseksi. Tutkimus on tärkeä politiikan toteuttamisen väline, kun on esimerkiksi luotu yhteisen eurooppalaiseen ilmatilan ja Caesarin teknologista pohjaa. Me olemme tukeneet tältä pohjalta aloitteita voimakkaasti. Olemme myös edistäneet politiikkaa, joka tukee tutkimustyötä. Viimeisin aloite tämä puhdasta voimaa kulttuurisektorille on selkeä esimerkki. Olemme tarttuneet teknologisen kehittämistyön tuloksiin. Me käsittelemme tässä uusia neuvoja, jotka käyttävät uusia polttoaineita ja pyrimme tuomaan nämä uudet liikkumisen muodot markkinoille. Kolmas tärkeä seikka meille on esittelijän halu tarkastella kaikkia näkökulmia. Ei pidä ainoastaan ajatella, että nykyajoneuvosta tulee energiatehokkaampia. Meidän täytyy ajatella myös ajoneuvojen parempaa tai erilaista käyttöä. Mietintä voimakkaasti vetoaa siihen, että luovasti käsitellään kuljetusjärjestelmää kokonaisuudessaan on myös voimakas vinkki, että tarkastelemme ajoneuvojen ja infrastruktuurin parempaa yhdistämistä. Joskus me tar- eriytämme nämä sektorit. Mietinnissä on voimakas viesti, että nämä yhdistää voimakkaasti infrastruktuurit kytkeytyvät uusiin tyyppeihin Tämä liittyy sellaisiin aloitteisiin, kuten älykkäät kuljetusjärjestelmä tai logistiikkaketjun analysointi. Ja lopuksi eri tutkimusalueiden voimakkaampi integrointi. Meillä on tämä viimeisin esimerkki siitä, mihin me pyrimme älykkäät kaupungit aloitteesta. Me pyrimme rakentamaan kuljetustutkimuksen, ATK-informaatioteknologian tutkimuksen ja, ja energiatutkimuksen synergiaan – ja neljänneksi mietinnästä käy ilmi, että meidän täytyy miettiä kaikkien välineiden parasta käyttöä. Tutkimusmaailmassa on koko joukko välineitä. Meillä on isoja projekteja, isoja yksityisen sektorin ja julkisen sektorin kumppanuuksia, jotka ovat olleet viime vuosina äärimmäisen menestyksekkäitä ja esittelijä kiinnittää myös huomiomme pehmeämpään sosioekonomiseen tutkimukseen, joka on äärimmäisen tärkeää saada mukaan, että paremmin ymmärtäisimme uusia kuljetusvälineitä, että saisimme dataa politiikan kehittämisen pohjaksi. Kaiken kaikkiaan tämä mietintö on, puheenjohtaja, ajatellen meidän tiedonantoja, jossa pyritään pitkän aikavälin strategiseen sitä kuljetuksen tutkimusagendaa. Myöhemmin tänä vuonna tulemme ehdottamaan – konkreettisia projekteja osana Horisontti 2020 aloitetta tulevina rahoituskausina. Ja tämä mietintö tulee antamaan tärkeän panoksen siihen. Paljon kiitoksia. Thank you, Michael. Paljon kiitoksia sitten, Michel. Paljon kiitoksia näistä kommenteista. Puuttuisin muutamaan esitettyyn kommenttiin, mutta alkuun toteaisin, että meillä on tietty lyöntimäärä raja ja siksi en saanut kaikkea haluamaani tähän kirjoitettua, mutta tarkistusten kautta tekstiä voidaan täydentää ja me tulemme itsekin sellaisia laatimaan, koska sitä kautta tämä lyöntiraja voidaan ylittää. Kollega Pirker, hän viittasi kaupunkien merkitykseen. siellä ne suurimmat ongelmat piilevät. 70 prosenttia ilmastoepäystävällisistä epäystävällisistä päästöistä syntyvät nimenomaan kaupunkialueilla ja siellä me voimme myöskin ongelmia ratkaista. Jos emme kaupungeissa ongelmia ratkaista, niin sitten emme missään muuallakaan. Siltä, siltä pohjalta on lähdettävä liikkeelle. Sanottakoon esimerkki Berliinistä. 18 vuoden ajan Pysäköintimaksut ovat pysyneet samana, mutta lähiliikennemaksut ovat tuplaantuneet, eli tässä mennään aivan väärään suuntaan, joten reilut hinnat, kunnon kilpailu, sitä kautta homma toimii. Mitä tulee sitten käyttövoimaratkaisuihin, se on tietenkin tärkeä aspekti, mutta me tiedämme, että se on yksi kaupunkiliikkumiseen liittyvä ongelma, sillä me tiedämme, että melupäästöt pienenevät vain ja nostaan, jos vauhti hidastuu huomattavassa määrin, koska vastus on niin suuri renkaassa, sieltä syntyy näitä melupäästöjä. Me tiedämme, että joka vuosi myöskin uh, valtion tuki uh, järjestelmä aiheuttaa ongelmia ja sitten myöskin tämä alakohtainen lähestymistapa, jonka kautta me voimme sitten ympäristön tilaa lähteä parantamaan. Kollega Liberatski, hienoa, että korostit tätä sosiaalista ulottuvuutta. Me mainitsimme asian hyvin lyhykäisesti kylläkin, ehkäpä me voisimme sitä tarkistusten kautta vielä tarkentaa. Sitten useampaan otteeseen mainittu melu. Valitettavasti teksti, mm, lyöntimäärä oli tässä vain rajoittava tekijä. tekijä. Hienoa, että niin monet viittasivat meluun. Meillä varmaankin tulee olemaan erinomainen tarkistus tai kompromissitarkistus, jonka voimme lisätä tekstiin. Kollega Bilbao hyväksyi lähes kaiken, mutta tiettyjä asioita hän ei voi hyväksyä. Kilpailukyky ja toimivat rakennelmat. Tietenkin asiaa voidaan vielä parantaa, muotoilultaan. No katsotaan, mitä tarkistukset tuovat tullessaan. Ja tämä intermodaalisuus, sekin vielä tärkeänä asiana voidaan tänne lisätä. Sitten lippujärjestelmä, johon kollega Rosbach viittasi Siilen puolesta, niin sitten nämä korkeuserot. Sähköpyörät. Kymmenen vuotta siitä, sitten niistä ei puhuttu mitään. Nytten tilanne on aivan toisenlainen. Euroopan laajuisesti ne käyvät kaupaksi kuin häkä ja ei tarvita valtion tukia. Kyse on siitä, mitä nyt tuetaan. Autoilijoita kyllä tai auton valmistusta tuetaan vaikka miljardeilla per vuosi, mutta pyörän, polkupyörän valmistuksen puolella semmoisesta ei voida kuin haaveilla. Eli sähköpyörä on erinomainen ratkaisumalli, joka ei kaipaa valtion tukiaisia. Sitten ajo, kuljettajien jatkokoulutus ja koulutus, niin kuten sanoin kuulemistilaisuudessa, kyse ei ole vain ainoastaan siitä, että valistamme liikenneonnettomuuksien uhria, vaan myöskin näitä onnettomuuksien aiheuttajia. Sitten mielenkiintoinen asia liittyy tähän kierrätykseen Velo Berlin, messu Berliinissä. Siihen liittyen mielenkiintoinen esimerkki. Pyöriä on valmistettu autojen osista, käyttämättömistä osista. Tämä on erinomainen esimerkki kierrätysmahdollisuuksista – ja kyllä tämä todellakin kuuluu myöskin tähän ajoneuvon elinkaariajatteluun. Komissiolle myöskin kiitos yhteistyöstä ja näistä kuulemistamme kommenteista. Integraatio on tärkeä asia, suuret tutkimushankkeet täytyy noteerata. Eli ei tässä näkemyseroja ole. Hyvä teksti varmaan tältä pohjalta saadaan aikaiseksi. Lopuksi vielä kiitos komissiolle, sihteeristölle tuesta ja kollegoille sekä varjoesittelijöille. Kiitoksia. Thank you, Mr. Kramer. Kiitoksia, kollega Kramer. Muistuttaisin teitä siitä, että tarkistukset on jätettävä 9. huhtikuuta mennessä. Äänestys toimitetaan 18. kesäkuuta. Tarkistukset siis 9.4. mennessä ja äänestys sitten myöhemmin. Kiitoksia sitten seuraavaan asiaan. Tehostettu yhteistyö Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välillä. Esittelijänä toimii edustaja Kolicek, olkaa hyvä. Pane předsedo, ja si myslím, že o činnosti Eurokontrolu každý, kdo... Kiitos puheenjohtaja. Minusta Eurokontrollin toimintaa on jotain, jotka kaikki tunnemme ainakin jossain määrin. Me kaikki matkustamme. Joskus ihmiset ajattelevat, että yhdellä tai toisella alueella on liikaa liikennettä. Olemme myös kuulleet Cesar-projektista. Se, oli, se olisi myös erittäin tärkeä työväline. Zembowskin kanssa olemme usein puhuneet siitä, että pitää luoda yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa. Meidän täytyy myös määritellään yhteistyön muodot ja välineet. Ilmaliikenteen hallinta on monimutkainen alue, joka kehittyy nopeasti. ja useimmat jäsenvaltiot Viro lukunottamatta ovat Eurokontrollin jäseniä, joten olisi järkevää saada aikaan sopimus äh, Eurokontrollin roolista teknisenä äh, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttajana. Pitäisi määritellä yhteistyön muodot ja EASan ja Eurokontrollin välinen yhteistyö pitäisi myöskin määritellä. Tämän lausunnon suhteen meillä on kaksi, mietinnön suhteen on kaksi vaihtoehtoa, joka voimme hyväksyä sopimuksen sellaisenaan tai hylätä se. Uskon, että meidän pitäisi antaa suostumuksemme tälle. Sitten kansanpuolueen nimissä Tigrannis Pascual, olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Esittele herra Kohlitschek Kiitos hänellekin. Ei ole vaikeaa olla yhtä mieltä niistä kriteereistä, joita esittelijä mainitsi. On totta, että parlamentin rooli tässä prosessin vaiheessa rajoittuu pelkästään siihen, että sanotaan kyllä tai ei. Minusta esittelijä on oikeassa. Olisin sitä mieltä, että tämä sopimus ansaitsee sen, että hyväksymme sen. Miksi? Miksi ovat ne syyt, tähän. Kysymys sopimuksesta, joka vahvistaa yhteistyötä eurokontrollin joiden Euroopan välillä, ja se sisältää eri vaiheet vuodesta 2003 lähtien ovat luoneet parempaa synergiaa eri ilmaliikenteen valvojien välillä ja parantaneet turvallisuutta Euroopan ilmatilassa. Tämä sopimus, siinä luodaan sekavaliokunta, jossa on osanottajia eri osapuolista – joka arvioi, analysoi tavoitteita, jotka on kirjattu sopimukseen. Tavoitteena on se, että pyritään luomaan eurooppalainen liikenteen ohjauksen verkosto, joka tämä korottaa turvallisuutta, kannattavuutta ja myöskin merkitsee ympäristön kannalta etuja ja etuja kansalaisille yleisesti ja matkustajille. Sen lisäksi tällä sopimuksella pyritään saman aikaan sysäys, joka on välttämätön. Ajattelen Euroopan yhteisen ilmatilan toimenpanoa ja, ja tämä on keskeisiä Euroopan politiikan alueita. Tämä on myöskin, on ollut myöskin yhtä mieltä siis kanssa siitä, että hyväksytään tämä sopimus. On tärkeää ponnistel, koota ponnistuksia, jotta saadaan aikaan parempi toiminta Euroopan ilmatilassa, ja tämä on asia, jota myöskin on parlamentin pitää tervehtiä. Ja ajattelen äh, työristystä. Meidän tehtävämme näiltä osin on vain sanoa kyllä tälle sopimukselle juuri niistä ehdoista, jotka esittelijä mainitsi, joista minä olen yhtä mieltä. Leichfried. Kiitos ja sitten edustaja Leichtfried. Herr Präsident, Herr Berichterstatter. Herra puhemies, arvoisa esittelijä, hyvät kollegat. Kun puhutaan ilmailusta, niin täytyy aina pitää mielessä, että ilmailu kuuluu Euroopassa niihin aloihin, jotka, joka on yhteisöllistetty hyvin laajasti. Meillä on yhteinen ilmatila, yhtenäiset markkinat, mutta ei yhteisöllisiä sääntelymahdollisuuksia. Eli me emme ole pyrkimyksestä huolimatta päässeet tähän toivottuun tilaan. Niin, nyt kysytään, että pitäisikö meidän tehdä tämä sopimus. No, meidän täytyy tietenkin pohtia, mitä olisimme vielä halunneet tähän tekstiin, olisiko painopistealuetta nyt muuttaa, pitäisikö tätä yhteyttä yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa korostaa entisestään. No, mutta se ei ole meidän tehtävämme. Meidän tulee vain pohtia sitä, että pitäisikö meidän hyväksyä tämä sopimuksen tekeminen vaiko ei. Olen tässä suhteessa esittelijän ja kollega Granes Pascalin kanssa samaa mieltä. Kyllä me varmaan tämän hyväksymme ja uskonpa, että Kolitsekin mietintö voidaan tältä pohjalta myöskin hyväksyä. Kiitoksia. Ja, ja sitten edustaja Lichtenberger. Inve- kiitokset olennaisemmiltaan. Voin myös antaa tukeni tälle mietinnölle. Se, että yhteinen Euroopan ilmatila ei ole päässyt eteenpäin, ei ole suinkaan riippunut eurokontrollista, vaan jäsenvaltioista, jotka hyvin mielellään ovat julistaneet tätä, tämän luomista mutta se, että saatetaankaan sitten se, että kun puhutaan siitä, missä tätä valvotaan, tätä ilmatilaa, siitä tulee hiukan toisennäköisestä tilanteesta, että sen jälkeen on nähtävissä tendenssi, joka on olemassa jo monilla aloilla Euroopassa, että kaikesta tulee vain tällaista julistamista, mutta sitten kun kansalliset edut, kuka ne sitten määrittääkin, voi olla myöskin siitä, että on kansallisia etuja, jotka voisivat koskea säästämistä, sekin voi olla hyvin mielenkiintoista. Mutta silloin asiat siis aina hidastuvat, tulevat vaivalloiseksi kyseisellä alalla. Ainoa asia, josta sanoisin, että se on tärkeää, on se, että päällekkäisyydet, joita on eh, Euroopan lentoturvallisuusviraston ja Eurokontrollin välillä, olisin onneton jos tämä kaikki tapahtuisi eurokontrollin kustannuksella, koska juuri monilla alueilla EASA, siis tämä lentoturvallisuusvirasto, on, on hitaasti kuitenkin tilanteessa, jossa on siis rinnakkaisuutta niiden vaatimusten osalta, että ilma lentoliikenneala itse on esittänyt, joten minusta olisi oikea menettelytapa se, että Eurocontrol – tässä olisi ratkaisevasti osallisena ja mahdollisista toimivalta, mahdollisista kistoja ei ratkaistaisi pelkästään EASan hyväksi, niin kauan kuin nämä rinnakkaisuudet eivät osoittaudu sellaisiksi, että niillä ei ole perusteita. Edustaja Foster. Thank you to the rapporteur. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset esittelijälle. On ihan selvää, että meidän täytyy päästä tämän asian kanssa eteenpäin. Tämä on aika kattavaa suoraviivaista. Pari pointtia sitä Rova Lichtenberger otti esille yhden asian. Olen Eurocontrolin fani aika paljon. Ovat tehneet loistavaa työtä ää, tämän virran hallitsemisen kanssa. Ja he tukevat yhteistä eurooppalaista ilmatilaa ja he myöskin voimakkaasti tukevat Cesarin käytännöttöä, joka on tämän asian teknologinen puoli. Meidän täytyy saada asiat paremmille pohjalle. Hehän reagoivat nopeasti, kun meillä oli tämä tulivuoren purkaukseen liittyvä tuhkatilanne. Ja oli tärkeää, että meillä oli joku, joka reagoi nopeasti ja tiesi, mitä pitää tehdä. Pitäisi jostain kunnia heidän edelliselle pääjohtajalle. David Millan on vienyt järjestää eteenpäin. Haluaisin vain saada komissiolta vähän pakotuksia. EASalla varmasti on tärkeä oma roolinsa. Ja olen vakuuttunut, että heidän uusi pääsihteerinsä Patrick Key, joka oli vastaansa sesarista, aloittaa työt syyskuussa. E- emme mitenkään halua sen johtajaa moittia, mutta Patrick Key on ollut mukana näiden asioiden kanssa tekemissä Cesarin pu- näkökulmasta töissä. Sekin voisi olla myönteinen askel. Sitten komission rooli. Meidän täytyy taata, että ei ole päällekkäisyyttä, etteivät virastot jahtaa samoja tehtäviä. En mä viittaa sinne, mutta tiedän mitä tarkoitan. Emme halua päällekkäisyyksiä, me haluamme homman pyörivän kunnolla. Eli pieni kysymys komissiolle. Saisiko vähän tietoa, kuka on artikla 4 mukaisessa erityiskomiteassa ja kuka on yhteisessä komiteassa? Kiitos. Thank you, Mr. Baldwin from the Commission. Kiitos ja komission puolelta kollega Baldwin. Thank you very much. I can be very brief, uh, Mr. Chairman. I'd like... Kiitos vain lyhyt sanainen. Haluan kiittää esittelevän puhua kiittää kaikkia jäseniä, jotka puhuivat tämän tärkeän sopimuksen puolesta. Rova Lichtenbergille, Rova Fosterille haluaisin sanoa, että me olemme myös virallisena jäseninä Eurokontrollissa. ja McDavid Milanin nykyisenkin johdon aikana on ansunut erittäin hyvin. Herra Foster, Fosterin kanssa yhtä siitä, että se mitä tässä teemme on olennaisimmiltaan sitä, että valmistetaan se, että ei ole päällekkäisyyttä, että syntyy synergiaa ja Eurocontrol on vahvistettu tekniseksi operatiiviseksi osaksi Euroopan unionin eh, toimissa, joilla pyritään kehittämään yhteisnäistä eurooppalaista ilmatilaa, mikä selkeästi määrittää Eurokontrollin rooli. Kysyitte myöskin, mitkä ovat jäseniä tässä se komiteassa Siinä on mukana jäsenvaltiot, komissio, Eurocontrol, ja me voimme kutsua asiantuntijoita tarpeen mukaan. Voi todeta, että yhteinen komitea, sekakomitea kokoontuu huhtikuun lopulla ja, jo nyt odotamme, että se ensimmäisessä kokouksessa, että allekirjoitettaisiin kolme liitettä, jotka yhtenäistä turvallisuutta, turvallisuutta ja myöskin sotilaallista toimintaa. Ja e, tämä on tärkeä sopimus, joka on pelkästään arkistoihin, ja olemme tehneet kovasti työtä tämän osalta. olen iloinen myöskin siitä, että voin todeta, että olen valmis palaamaan konsultaation valiokuntaan puhumaan, keskustelemaan kanssa asiasta, jos haluatte tietää sitä, mitä tapahtuu eri komiteoissa tämän sopimuksen pohjalta, jotka on tehty Eurokontrollin ja Euroopan unionin välillä. Kolicek, anything you want to add? Kiitoksia. Haluaako edustaja Kolitsek vielä lisätä tähän jotain? Všichni moji kolegové tady se vyjádřili. Kiitoksia. Minä uskon, että täällä on kuultu jo kaikki positiiviset kommentit. Kiitokset erinomaisesta yhteistyöstä. Kollega Pelato, kiitokset. Hän on valmistellut tätä työtä. Eikä tämä kaipaa sen kummempia kommentteja. Henkilökohtaisesti kuulisin enemmän tästä Viron tilanteesta. miksi se ei kuulu eurokontrolliin, mutta se nyt on vähäpätöinen asia, kun otetaan huomioon Viron koko. Sen ilmatilalla ei ole ratkaisevaa merkitystä. Ilmeisesti kyse on säästöpolitiikasta, kuten aikanaan Tsekin tasavalta teki ennen kuin se liittyy Euroopan unionin jäsenvaltioksi. Kiitoksia. People joining Eurocontrol in the past, so I don't know. Niin, kyllähän tässä nyt ihmetyttää, miksi Viro ei ole liittynyt eurokontrolliin. Niin, neljäs päivä ensi kuuta mennessä tarkistukset on jätettävä, mutta voitte vain ehdottaa tekstin hylkäämistä. En nyt halua sanoa, että neljäs päivä mennessä teidän täytyy ehdottaa hylkäämistä, kun positiivinen olen luonteeltani, mutta näin se nyt vain on. Näin pääsemme Ai niin, äänestys 23. päivä ensi kuuta. Näin pääsemme päivän esityslistan loppuun. Huomenna kello yhdeksän jatkamme äänestyksin. Muistakaa tuoda kortti mukana. Kokous päättyy. Kiitos.